loistava ja on osoittanut, että miten yhtenäinen tämä maa voi olla. Kiito, äh, tämä talo voi olla. Kiitoksia. Kiitos komissio ja se Kiitos esittelijä. Ja äänestys toimitetaan huomenna keskipäivällä. Ennen kuin siirrymme kyselytuntiin, SD-ryhmä on toimittanut tiedoksi seuraavat muutokset valtuuskuntiin. Rouva Heedistä tulee DEEAn jäsen ja Rova Westlundista Palestiina-valtuuskunnan jäsen. Olen todella pahoillani siitä, että kyselytunti on näin pahasti myöhässä. Tämä on ensimmäinen kerta, kun minä johdan neuvoston kyselytuntia. Yleensä johdan komission kyselytuntia, mutta välillä sitten tuuran täällä rova vuolisia. Eli Ensimmäinen kysymys on kysymys numero yksi, herra Posseltin kysymys, joka koskee oikeusvaltioperiaatetta Serbiassa. Rouva Györi, kun olette valmis. Kiitos puhemies. Puhemies, jos teille sopii, puhun äidinkieltäni Unkaria, kun vastaan näihin kysymyksiin. Niin, kysymys siis on oikeusvaltioperiaatteesta Serbiassa. Tämä on joulukuulta 2010 neuvoston johtopäätöksistä. Neuvosto on hyvin tyytyväinen Serbian uudistushankkeisiin ja pitää äärimmäisen tärkeänä väliaikaisen sopimuksen solmimista. Serbia tulee jatkossakin Ähm, ponnistelemaan ja sen tulee ponnistella entistä paremmin julkishallinnon alalla, oikeuslaitoksen uudistamisen alalla, äh, korruption torjunta, kansainvälisen rikollisuuden torjunta. Äh, neuvosto ei ole keskustellut oikeusvaltioperiaatteen toteutumisesta Serbiassa, äh, ajatellen tätä erityistä kysymystä, johon herra Poselt on viitannut. Niin sen jälkeen, kun tämän kysymyksen esitin, se, serbialaiset kansalaiset, jotka ovat Albanian kansalaisia, ovat saaneet hyvin pitkät tuomiot. Heitä syytettiin toimista Kosovossa, mutta eikö tätä olisi pitänyt EULEX hoitaa, eikä Serbia. Voisitteko myöskin pitää huolen siitä, että saisitte konkreettisesti tietoa tästä tapauksesta, josta esitin kysymyksen? Kiitoksia. Niin, arvoisa jäsen, teidän täytyy olla tietoinen siitä, että mitä tulee mihin tahansa tapaukseen, jotka liittyvät assosiaatiosopimuksiin tai laajentumiseen, niin neuvoston täytyy muistaa, että vuonna 1993 Kööpenhaminassa neuvosto sopi näistä jäsenyyskriteereistä, joihin sisältyy vähemmistöjen oikeuksien tarkkailu. Eli meidän tavoitteemme on seurata koko neuvottelujen ajan näiden ehtojen täyttymistä. Äh, panen ylös teidän kysymyksenne ja Unkarin valtiona tulee äh, sen panemaan merkille niin kuin äh, kaikki muutkin mahdolliset tapaukset. Tulemme kiinnittämään tähän huomiota. Kiitoksia. Ja sitten kysymys numero kaksi herra Higgins, Higginsiltä. Voinko auttaa? Herra Kasparilla on siellä jotain. Ja se, että Herr Präsident, ich hätte auch noch eine... Niin puhemies, minullakin olisi vielä jälkikysymys neuvostolle liittyen Poseltin kysymykseen. Kollega kysyi siitä, voisiko neuvosto kuvitella, että tässä konkreettisessa tapauksessa vielä hallituksen kanssa otettaisiin yhteyksiä. Ja kysyisin vielä puheenjohtajavaltiota, voiko puheenjohtajavaltio nyt tässä konkreettisessa tapauksessa kuvitella, että se ottaisi yhteyttä tästä asiasta vastaaviin tahoihin? Ennen kuin Rova Gyri vastaa, muistuttaisin, että tämä ei ole mikään sinisen kortin äh, menettely. Jos haluatte sitä lisäkysymyksen, sitä pitäisi yleensä pyytää tuolta palvelujen kautta. Rouva Gyri, olkaa hyvä. Kiitoksia. Niin, niin kuin tuossa totesin, me äh, tarkkailemme tätä tilannetta ja toimimme niin kuin neuvosto aina toimii näissä tapauksissa. Nämä neuvottelut etenevät. Serbia on siirtynyt uuteen vaiheeseen neuvotteluissa. Serbia on vastannut kysymyksiin, jotka neuvosto esitti ja 31. tammikuuta Serbia toimitti vastauksensa ja näiden neuvottelujen aikana kaikki tärkeät kysymykset luonnollisesti hoidetaan niin komissiossa kuin neuvostossakin. Kiitos. Sitten kysymys numero kaksi herra Higginsiltä. Kyse on PK-yrityksestä ja puheenjohtajavaltio Unkarista. Rova Györi. Uh, Kiitoksia, puhemies. PK-yritykset ovat erittäin tärkeässä roolissa Euroopan talouksissa. Ja jotta voitaisiin parata näitä puitesääntelyitä, se on yksi Unkarin painopistealueita. Tulevina kuukausina puheenjohtajavaltio keskittää huomionsa 2020 strategiaan ja lippulaivahankkeisiin, jotka liittyvät teollisuuspolitiikkaan ja innovaatioon. Näiden täytäntöön panoon ja siihen, että täysimittaisesti kehitetään sisämarkkinoita. Täytyy muistaa, että ainoastaan 8 prosenttia eurooppalaisista pk-yrityksistä on mukana rajat ylittävässä toiminnassa – Mario Montin mietinnössä on myöskin huomautettu, että meidän täytyy poistaa kaikki olemassa olevat esteet sisämarkkinoilla. Ja tämä onnistuu vain, jos kaikki direktiivit, lähinnä palveludirektiivi, jota on käsitelty niin pitkään Euroopan parlamentissa myös tänään, sen pitäisi tulla kunnolla sovelletuksi ja sen pitäisi saada tukea ja käyttäjäystävällisiä ratkaisuja tulisi tarjota myöskin eurooppalaisella maksualueella ja rajat ylittävissä toiminnoissa ja yrityksissä, joissa käytetään tällaisia toimia. Heidän pitäisi saada verohuojennuksia ja pitäisi olla myöskin eurooppalainen patenttijärjestelmä, josta olisi hyötyä pk-yrityksille. Ja tiistaina parlamentti teki hyvän päätöksen tästä asiasta liittyen patenttijärjestelmään – ja myöskin meidän tulisi kannustaa pk-yrityksiä osallistumaan innovaatioinvestointeihin. Lisäksi neuvoston puheenjohtajavaltio keskittyy Small Business Actiin ja sen väliaika-arviointiin. Ja tästä pitäisi tuoda todellinen Magna Carta, johon on kirjattu pk-yritysten oikeudet. Puheenjohtajavaltio haluaisi myöskin käyttää kattavaa lähestymisalaa uuteen integroituun teollisuuspolitiikkaan puitteissa, joissa haluaisimme saada rahoitukseen ja teollisiin teknisiin kysymyksiin liittyviin esteisiin liittyvää tietoa, jotta PK-yrityksestä tulisi vihreän talouden todellinen selkäranka. Myöskin tavoitteemme on ottaa käyttöön parempaa ja järkevämpää sääntelyä ja muuttaa instituutioita, jotta voimme vähentää sp yrityksen haittaavaa byrokratiaa. Meidän täytyy parantaa PK-yritysten innovatiivista kapasiteettia ja meillä pitäisi olla uusi lähestymistapa innovaatioon, joka keskittyy ei-teknologiseen innovaatioon. Ja muistuttaisin vielä, että Eurooppa-neuvosto teki erittäin tärkeän päätöksen 4. helmikuuta innovaation suhteen. Ja tärkeä kysymys on se, miten pk-yritykset voivat saada rahoitusta. Haluaisin huomauttaa, että me uskomme ja olemme sitoutuneet siihen, että takeet ja innovatiiviset rahoitusvälineet ja edullisia luottoehtoja pitäisi antaa hyville pk-yrityksille, jotta ne saavat paremmin luottoa ja rahoitusta yleensä. Ja lopulta lisäisin, että puheenjohtajavaltio tekee ehdotuksia neuvostolle – liittyen monivuotisiin hankkeisiin, tutkimus- ja kehitysohjelmiin, joihin liittyy huomattava budjetti. Näiden hankkeiden väliaikaarvioinnin yhteydessä ja niihin liittyy hyvin tärkeitä välineitä, jotka on räätälöity pk varten, esimerkiksi RSSF, eli riskinjakojärjestelmä. Kiitos. Kiitoksia herra Higginsin lisäkysymys ja hänen jälkeensä Balchiittisin. Higginsens. Kiitoksia, puhemies. Ja haluaisin onnitella puheenjohtajavaltio Unkaria siitä, että he ovat nyt täällä paikalla. Ja pidän hyvänä sitä, mitä ministeri juuri sanoi. Yksi suurimpia ongelmia, kun käsitellään PK-yrityksiä, on byrokratia. Ja kun puhutaan pienteollisuudesta, ja puheenjohtaja Barroso 2004 totesi, että hän tekisi jotain erittäin merkittävää käsitelläkseen tätä ongelmaa, mutta se ei vielä ole toteutunut. Ja kun nyt kuulen, mitä valtion edustaja totesi, täytyy sanoa, että olen erittäin tyytyväinen ja on tärkeää, että tämä on tärkeä PK-yritysten kannalta ja on erittäin merkittävää, että käsittelemme tätä kysymystä, koska se aiheuttaa hyvin paljon ongelmia PK-yrityksille. Kiitos. Kiitokset ja sitten lisäkysymys herra Valtsiitis. E, Kiitoksia puhemies. Arvoisa ministeri, vuonna 2008 neuvosto hyväksyi 15 miljardin paketin investointi pankin osalta, jota olisi pitänyt käyttää PK-yritysten toiminnan edistämiseksi. Mietinnössä on todettu, että näitä varoja ei käytetty täysimittaisesti ja niitä käytettiin lähinnä suurissa yrityksissä ja pienet yritykset eivät saaneet rahoitusta. Miten puheenjohtajavaltio aikoo toimia, jotta voitaisiin toteuttaa näitä toimia pk-yrityksissä? Kiitos, eh, rouva Sinclair samoin. Thank you, uh, eh, Mr. President. Kiitoksia puhemies. Ehkä kollegat ovat samaa mieltä siitä, että on suuri pettymys, että nyt on kirjallinen julistus tällä hetkellä, joka on saanut tukea kollegoiltani West Midlandsista Harborilta, joka on sisämarkkinavaliokunnan puheenjohtaja. Ja tänään hän lähetti sähköpostin sanoi, että vain 184 meppiä kollegoista on allekirjoittanut tämän mutta osoittaako tämä, että yhteistyö PK-yritysstrategian osalta EU:ssa ei ole mahdollista? Ja itse asiassa jäsenvaltioiden pitää itse pitää huolta omista PK-yrityksistään. Aivan. Jos olette valmis olla, Geri, olkaa hyvä. Kiitoksia puhemies. Niin hikisen kysymykseen, joka liittyy sääntelyympäristöön, on tietysti erittäin tärkeää, että pk-yrityksellä on hyvät toimintamahdollisuudet. Eli meidän pitää ensin ajatella pk-yrityksiä, kun lain, säätelemme lakeja. Se on kulmakivi näissä uusissa puitteissa, joita olemme laatimassa. Ja tämä on tärkeää kaikilla tasoilla, ei pelkästään eu tasolla, mutta myöskin kansallisella ja jopa kunnallisella tasolla. Komissio on uudistanut valtioapusääntöjä, jotta PK-yrityksiä voitaisiin tukea tärkeillä aloilla, esimerkiksi tutkimuksen, kehityksen, ympäristösuojelun alalla, ja jotta ne voisivat kilpailla paremmin suurten yritysten kanssa. Ja mitä tulee arvonlisäveron tason vähentämiseen, esimerkiksi palveluissa, joita käytetään paljon henkilöstöä, esimerkiksi kampaamoissa ja ravintoloissa, tällä tavalla voimme lisätä taloudellista toimintaa ja lisätä työpaikkoja, ja komissio pitää tätä hyvänä toimina. Ja sitten paremmasta sääntelystä komissio on tehnyt tärkeitä lainsäädännöllisiä ehdotuksia. Se hyväksyi ehdotuksen, joka liittyi esteiden poistamiseen sähköisen laskutuksen osalta. Ja komissio myöskin helmikuussa teki ehdotuksen, jonka avulla jäsenvaltiot voivat vähentää makroyritysten taakkaa. Ja se pystyy vähentämään tätä taakkaa jopa kuudella miljardilla. Ja komissio kannustaa jäsenvaltioita tekemään sopimuksen mahdollisimman pikaisesti, jotta jäsenvaltiot, jotka haluavat hyötyä tästä mahdollisuudesta, voivat niin tehdä, joten neuvoston täytyy toimia tämän mukaisesti. Komissio myöskin arvioi uusien lainsäädäntöehdotusten vaikutuksia pk-yrityksille, joten meillä on aika paljon hyviä ehdotuksia nyt käsiteltävänä ja kilpailuneuvostossa me seuraamme tätä linjaa ja yritämme puuttua näihin asioihin mahdollisimman pikaisesti. Sitten toinen kysymys, eli rahoituksen saamisen parantaminen. Alkupuheenvuorossakin viittasin tähän eli luoton saanti miljardi euroa pk-yrityksille 2008 ja 60 prosentin kasvu verrattuna vuoteen 2007 ja tarkoituksena on lainata myöhemmin enemmän rahaa näihin tarkoituksiin. Ja muistan erittäin hyvinen, kun olin vielä parlamentin jäsen täällä Euroopan parlamentissa, minä vastasin lausunnosta, joka liittyi investointipankkiin ja lausunnossani tein arvion ja täytyy sanoa, että hyvin nopeasti reagoitiin muuttuneisiin olosuhteisiin ja painopistealueita muutettiin, joten tämä oli erittäin tervetullutta toimintaa. Ja tietysti olen samaa mieltä siitä, että joskus varat eivät mene sinne, minne ne pitäisi mennä, ja tätä pitäisi organisoida paremmin. Ja tässä asiassa meidän täytyy todellakin kiinnittää huomiota vastapuoleen, eli jäsenvaltioihin, koska valtaosassa tapauksista ne ovat kumppaneitamme, eikä aina pidä syyttää Eurooppaa tästä täytäntöönpanosta investointipankkia. Eli on erittäin tärkeää, että Euroopan investointipankin varat menevät sinne, minne pitääkin, eli pk-yrityksiin. No, neuvostolla nyt ei ole näitä kirjallisia kysymyksiä, eli jos teille sopii, niin en vastaa nyt tähän viimeiseen. Se riitti PK-yrityksistä. Nyt siirrymme kysymykseen kolme herra Papa Nikolaalta vesihuoltoa ja juomavettä koskevat aloitteet. Tätä kyselytuntia on pidennetty 15 minuutilla, koska aiemmat keskustelut äh, venyivät. Pahoittelen tätä, mutta näin se nyt on. Ja nyt rouva Giori Papanikolauksen kysymyksestä. Georgios Papanikolaou urnak szeretnék válaszolni viskeslatak Vastaus tähän kysymykseen, jonka on esittänyt herra Papanikolaou, liittyen vesihuoltoon, niin haluan kertoa teille, että tämä kysymys on äärimmäisen tärkeä puheenjohtaja Triolle, Espanjalle, Belgialle ja Unkarille. Tämä on hyvin tärkeä osa ohjelmaa, jonka luonnostelun aloittelimme kaksi vuotta sitten. Kaikki nämä maat ja jäsenvaltiot tässä kyseisessä triossa vaikuttivat tähän integroituun lähestymistapaan vesihuollossa joten me tulemme jatkamaan tätä työtä, jonka Espanja ja Belgia ovat aloittaneet. Me toivomme, että voimme vaikuttaa tämän politiikan alan onnistumiseen. Kesäkuussa 2011 tarkoituksenamme on saada aikaiseksi neuvoston päätelmät liittyen vesihuoltoon nämä päätelmät koskettavat kolmea tärkeää asiaa. Ensimmäinen on, liittyy ääriilmiöihin, esimerkiksi kuivuuteen, veden puutteeseen, tulviin ja myöskin sateeseen. Toinen asia on ekologisten palvelujen tulevaisuus, jotka liittyvät siis veteen. Me emme tähän kiinnitä riittävästi huomiota. Me pidämme vettä itsestäänselvyytenä ja me käytämme kyllä näitä palveluita, joita tarjotaan ilman, että todella arvostamme niitä. Sitten kolmas asia, jonka haluamme ottaa huomioon, on, on yhteistyö, parannettu yhteistyö vesihuollossa jäsenvaltion välillä. Neuvoston päätelmät toivottavasti vaikuttavat myöskin komission tiedonantoon, joka julkaistaan 2011 liittyen tähän eurooppalaiseen vesihuoltoon. Ja tässä otetaan huomioon kestävän vesihuollon ja vesivarojen kestävyyden asiat ja myöskin juomavesi on tässä tärkeässä asemassa. No lopuksi vielä hyvät naiset ja herrat, Unkarin valtio aikoo järjestää koko joukon konferensseja tapahtumia liittyen veteen ja myöskin pidetään konferenssi liittyen makean veden resursseihin Euroopassa ja tämä tapahtuu samanaikaisesti ympäristöministerien epävirallisessa kokouksessa maaliskuussa. Tämä on myöskin hyvin tärkeää Unkarin puheenjohtajavaltiolle, että meillä on Tonava-strategia ja että kehittelemme sitä. Meidän täytyy tietysti myöskin tässä varmistaa, että juomavesiresurssimme, juomavesiresurssimme ovat turvassa. Kiitokset vastauksesta. Tämä saattaa olla viimeinen kysymys. Minulla on vielä Papa Nikolaan, Tikaon ja Rybihin lisäkysymykset. Ensimmäisenä Papa Nikola, olkaa hyvä. Kiitoksia. Rova ministeri, kiitokset paljon tästä vastauksesta. Minä haluaisin vielä esittää seuraavan lisäkysymyksen. Haluaisin muistuttaa siitä, että Euroopan komissio 2007 tiedonannossaan jonka otsikko oli veden puutteen äh, ratkaisut, miten se hoidetaan, ja että Euroopan unionin tarkoitus on tiettyä rahoitusta antaa juomavesi alueelle. Tässä hyvin monet alueet, reuna-alueet, esimerkiksi pienet saaret, esimerkiksi Egean meressä, niillä on hyvin suuria ongelmia juomavesihuollon suhteen ja esimerkiksi meriveden suolanpoisto on äärimmäisen kallista. Puolatteko te lähestymistapaa tässä, että tässä nyt sitten yhteisö yhdessä ottaisi tämän tehtäväksi? Chair. Kiitoksia ja sitten Tikau. Kun ajatellaan, että Unkari ja Romania olivat kolmas helmikuuta koordinaattoreina mukana liittyen tähän Tonava-hankkeeseen ja veden laatuun, niin haluaisin kysyä, kun me täytäntöön panemme nämä toimet, jotta me voimme varmistaa juomaveden laadun. Me esimerkiksi investoimme puhdistuslaitoksiin ja me voimme myöskin kehittää toimenpiteitä ja välineitä, jotta voimme suojella näitä juomavesilähteitä, joten on hyvin tärkeää keskustella myöskin tästä Tonava-strategiasta tässä yhteydessä. Äh, Kiitoksia puhemies. Minäkin puhun tästä Tonava-strategiasta. Mehän haluamme myöskin parantaa dramaattisesti Tonavan vettä. Onko tässä nyt toimintaohjelmaa, johon kaikki jäsenvaltiot osallistuvat suunnitteilla, jotta myöskin puhdistuslaitokset, jotka tulevat näistä Tonavan sivujoista, jotta voitaisiin parantaa tätä Tonavan vettä, niin onko tällainen toimintaohjelma, onko sitä tarkoitus nyt tässä perustaa, johon kaikki nämä jäsenvaltiot liittyisivät? Ja ministeri puhemies. Kiitoksia näistä kysymyksistä. Todellakin nämä kysymykset osoittavat, mikä suuri merkitys teille on tällä asialla. Ja todellakin me emme ole kiinnittäneet riittävästi huomiota näihin kysymyksiin. Unkarin puheenjohtajavaltio, kuten totesin, tulee äh, nämä neuvoston päätelmät esittelemään ja keskittyy ongelmiin, kuten esimerkiksi nämä ääriilmiöt, vetelittyvät ääriilmiöt. Me valmistelemme ja tällaista vesi, veteen liittyvää sinistä kirjaa, joka siis on tarkoitus julkaista 2012. No, herra Papa Nikolau viittasi Egean meren saariin ja niiden ongelmiin ja ne ongelmat, joita asukkaiden täytyy kohdata kyseisillä saarilla. Todellakin esimerkiksi Barcelonan tai Etelä-Italian asukkaat ovat hyvin tietoisia näistä ongelmista. Täytyy käyttää tankkereita, jotta voidaan tuoda juomavettä Barcelonan asukkaille. Me tulemme nämä neuvoston päätelmät kyllä ottamaan esille ja toivottavasti tämä sitten inspiroi komissiota siinä mielessä, että kun monimuotiset rahoituskehykset ovat keskustelun alla, niin kiinnitettäisiin riittävästi huomiota ja myöskin koromerkittäisiin varoja näihin vesikysymyksiin. Kysymykset, joita Tsikau ja herra Rybik tässä esittivät, liittyivät Tonavaan. Ja voinkin kertoa teille, että olemme ylpeitä siitä, että herra Haan esittelee toimintaohjelman liittyen Tonavan alueeseen. Ja tämä toimintaohjelma kattaa kuivuuden, veden laadun, tulvat ja kaksi jäsenvaltiota kahdelta jäsenvaltiolta on pyydetty tällaista johtavaa roolia toimintaohjelman täytäntöönpanossa. Tämä on mielestäni erittäin tärkeää. Tonava strategia käsittää kahdeksan jäsenvaltiota ja kuusi ei-jäsenvaltiota, siis kolmannen maan valtiota. On tärkeää, että me kiinnitämme enemmän huomiota Tonava strategiaan. Ei ole olemassa mitään ylimääräisiä varoja, mutta me voimme ehkä hiukan eh, hieno säätää olemassa olevia hankkeita siten, että voimme eh, saada tehokkaamman käytön näille varoille. Jäsenvaltiot eivät tässä jää yksin, vaan meillä on tässä hyvin pitkä joki, joka yhdistää nämä kaikki maat. Meillä on kyllä sellaisia suunnitelmia, joita emme voi täytäntöön panna Unkarin puheenjohtajakauden aikana – haluamme tässä ikään kuin antaa alkusysäyksen ja olemme oikeastaan sellaisen jo antaneet työryhmien ja hallintotason tointen kautta ja toivottavasti sitten yleisten asioiden neuvostossa me voimme hyväksyä päätelmät ja tämän jälkeen sitten todellakin kaikki on kiinni meistä, sitä, että missä määrin me voimme täytäntöön panna nämä toimet, esimerkiksi vesivarojen säilyttämiseen ja, ja juomaveden laadun parantamiseen. Rauha Blinkevich-Jute on niin uskollisesti aina kyselytunneilla paikalla. Eli rauha Györi, voimmeko ottaa tässä vielä yhden kysymyksen? Ja lisäkysymyksiäkään en ota muilta kuin ainoastaan Rauha Blinkevich-Jutelta. Kiitos. Kyllä, minä olen hyvin iloinen siitä, että meillä on aikaa käsitellä tätäkin, asioita, tätäkin asiaa. YK on yleissopimus, joka koskee vammaisia henkilöitä, on äärimmäisen tärkeä ja se on erittäin tehokas väline vammaisten asian ajamiseksi. Tämä myös jäsenvaltiot tietävät ja haluaisimme kiinnittää jäsenen huomion siihen, että olemme usean otteeseen vahvistaneet, että haluamme huolehtia vammaisten tilanteesta ja tarjota heille eh, mahdollisuudet eh, osallistua yhteiskuntaelämään, niin kuin kaikilla muillakin on, niin näin myös vammaiset on saatava päätöksentekoon mukaan. 2008 ja 2010 neuvosto julkilausumissaan on kutsunut kaikkia kiinnostuneita osapuolia pyrkimään ottamaan vammaiset mukaan politiikan valmistelutöihin. Neuvostelu on myös hyväksynyt direktiivin, joka kieltää syrjinnän työpaikoilla, työelämässä, syrjinnän, joka liittyy vammaisuuteen. Ja Vammaisten tulee voida osallistua myös työntekijöiden järjestöihin ja toimintaan niin, että he voivat todella aidosti osallistua päätöksentekoon. Komissiolla on uusi vammaistrategia, joka hyväksyttiin viime syksynä ja se on yritys täytäntöön panna YK yleissopimusta. YK, Unkari puheenjohtajavaltiona aikoo tehdä neuvostolle ehdotuksen ja toivottavasti nämä johtopäätökset voidaan hyväksyä kesällä neuvoston kokouksessa. Mitä tulee vammaiskomitean perustamiseen, tällaista virallista ehdotusta ei neuvostolle ole tehty. Muistuttaisin arvoisa edustajaa siitä, että neuvosto voi ainoastaan käsitellä sellaisia ehdotuksia, jotka tulevat komissiolta, vaikka luonnollisesti aina kuuntelemme parlamenttiakin, mutta tämä on sääntö. No niin, ähm, Jute ja sitten vielä herra Kosa. Kiitoksia puhemies. Kiitokset äh, tilaisuudesta esittää vielä lisäkysymys ja kiitos äh, ministeri vastauksesta. Vammaisfoorumi järjesti kokouksen ja komission jäsen Reding tuossa kokouksessa totesi, että Euroopan unionissa on jäsenvaltioita, jotka eivät näitä Euroopan syrjinnän vastaisen toiminnan johtopäätöksiä ole toteuttaneet. Ja tämä on äärimmäisen tärkeä väline. Aikooko Unkari ryhtyä toimiin tämän tietyn direktiivin täytäntöönpanon suhteen ja aiotteko ryhtyä ihan konkreettisiin toimiin niin, että tämä saataisiin tämä direktiivi todella ää, täytäntöön? Köszönöm szépen a miniszterasszony válaszát. Kiitoksia rouva ministeri vastauksestanne. Minä vetoaisin neuvostoon, että se kiinnittäisi huomiota vammaisten ihmisten osallistumiseen myös lainsäädäntö prosessiin. Tämä on hyvin tärkeää myös Euroopan parlamentille, Euroopan parlamentin jäsenille, koska mehän olemme kansalaisten edustajia. Haluaisin puheenjohtajavaltiota onnitella äh, siitä, että äh, trio on keskittynyt äh, vammaisten tilanteeseen ja kysyisinkin, että aiotteko myös tulevaisuudessa jatkaa tällä tiellä? Olkaa hyvä ministeri. Kiitoksia vielä näistä lisäkysymyksistä. Ensimmäinen kysymys Rova Blinkevich-Jutelta liittyi syrjinnän äh, kieltävään direktiiviin. Ja voisin luonnollisesti sanoa teille, että kyllä, kyllä asia ratkaistaan, koska tällaisia lupauksia on tietenkin helppo tehdä. Kuitenkin olemme nähneet, miten vaikeaa ja raskas tämä lainsäädäntöprosessi direktiivin osalta on ollut. Ja kyllä etujemme mukaista on edistyä tässä. Tulemme keskittymään eh, juuri tähän vammaisulottuvuuteen direktiivissä ja aiomme keskittyä kahdessa kokouksessa juuri tähän kysymykseen ja vähintäänkin toivomme, että edistystä saadaan aikaan. Eli emme tässä nyt ehkä onnistu saamaan koko kokonaisuutta läpi, mutta keskitymme juuri tähän vammaisulottuvuuteen. Tämä on kyllä aikamoista taistelua koska jäsenvaltioilla lähinnä nyt ehkä taloudellisista syistä, jäsenvaltiot siis vetoavat taloudellisiin ongelmiin ja näin ne ovat olleet vastahakoisia, emmekä ole esimerkiksi voineet taata vammaisten täydellistä pääsyä julkisiin laitoksiin, mutta olemme todella sitoutuneita tähän työhön, yritämme sitä ajaa. Ja niin kuin herra Kosa aina sanoo, kyse on muustakin kuin vammaisista. Kyse on myös esimerkiksi nuorista äideistä tai ihmisistä, joihin yleensä ei puhuta tai viitata vammaisina mutta joiden on vaikea liikkua. Ja mitä tulee Kosan kysymykseen siitä, miten parlamentti saataisiin tähän prosessiin paremmin mukaan, niin herra Kosa vammaisinterryhmän puheenjohtajana varmasti omaa itse erinomaiset yhteydet paitsi neuvostoon myös komissioon ja olemme nähneet, että kun parlamentti lähtee ajamaan jotain asiaa, neuvosto ja komissio sitä haluavat usein seurata, eli näin äh, parlamentin aloitteesta tulee osa komission strategiaa. Äh, ajatellaan vaikkapa romanien tilannetta. Libe-valiokunta hyväksyi äh, Rova Jarukan mietinnön romanien tilanteesta ja nyt vaikuttaa siltä, että tästä on tulossa ihan komissiota asiakirja. Vaalasta. So I thought you uh, finished. So, so that... Siis lopetitteko te? Had... Niin, kun emme ehtineet vastata muihin kysymyksiin, niin lähetämme nämä äh, vastaukset äh, kirjallisesti. Kyllä, minä totean sen sitten, mutta herra Tsuntis vielä. Niin, minä en halunnut esittää kysymystä, mutta halusin vain tietää, mitä minun kysymykselleni tapahtui, joka oli myöhemmin listalla. Niin puhun nyt ihan lyhyesti. Siis halusin mä todeta seuraavaa. Meillä on ongelmia parlamentaarisen valvonnan kanssa. Ja kolme kertaa, kun olen ollut täysistunnossa, olen halunnut esittää neuvostolle kysymyksiä ja sitten aina loppuu aika. Joten voisiko puhemiestä nyt tarkastella tätä kysymystä ja kiitoksia, että ponnistelitte nyt halunnut pidentää tätä istuntoa turhaan, mutta ehkä tätä asiaa voitaisiin nyt hoitaa sitten tulevaisuutta silmällä pitäen. Kyllä, tuen tätä teidän valitustanne. Puhemiehistö ei kuitenkaan päätä näistä puheajoista tai äh, keskustelujen pituudesta. Puheenjohtajakokous päättää näistä ja laittaa esityslistalle kerta kaikkiaan liikaa aiheita. Minä todella pyydän anteeksi kaikilta niiltä, joiden kysymyksiä ei saatu käsiteltyä, niin kuin herra